Siamo in numero legale e quindi possiamo cominciare la nostra... Nyt voimme pikkuhiljaa käynnistellä kokousta. Ja internettiin kuvataan tämä kokouksemme se tiedoksi. Ja sitten esityslistan hyväksymisen kohta yksi. Se on siis 6.12. jo esitetty. Jos kukaan ei vastusta, voidaan katsoa esityslista hyväksytyksi. Sitten kohta 15 esityslistalla. Euroopan parlamentin pyyntö, joka on otettu esityslistalle mukaan eh, kollega Daffin pyynnöstä. Ja esittelijä Martin huomenna ei valitettavasti pääse paikalle. Ja näin ollen ei ole mahdollista tätä kohtaa käsitellä. Se on kuitenkin kiireellinen asia ja se siirretään näin ollen tammikuisen koordinaattoreiden kokoukseen. Kohta vara eh, puheenjohtaja Martínez eh, tulee paikalle. Keskustelemme eh, COSAC-kysymyksistä ja tämän lisäksi toteaisin, että tämän tapaamisen jälkeen esityslistallamme on vielä kaksi asiaa tänä iltana. Tarkastelemme ensinnäkin kollega Daffin asiakirjaa, aiheena siis eh, tämä pöytäkirja Tsekin tasavallan kysymys, kolmas versio. Katsotaan, voidaanko tästä asiakirjasta nyt sopia. Ja sitten Paolo Ranchelin asiakirja, Euroopan ohjausjakso. On muistutettava vielä siitä, että tämän päiväisen kokouksen alkua jouduttiin hieman lykkäämään siksi, että Van Rompuy on vieraana kertomassa viimeisimmän Eurooppa-neuvoston päätöksistä. Ja kello 18 jälkeen koordinaattorit kokoontuvat. Aikataulu on tiukka silloinkin, mutta toivottavasti, jos mahdollista, tulkitkin voivat hieman joustaa, että voimme mahdollisesti jatkaa vielä hieman puoli seitsemän jälkeenkin. Ilmoituksia, puheenjohtajan ilmoituksia ei tänään ole. Voimme siirtyä pöytäkirjojen hyväksymiseen. 17.18. syyskuuta 2012, 4. lokakuuta 2012, 8.9. lokakuuta 2012 pidetyt kokoukset ja näiden pöytäkirjat. Niihin olette varmasti tutustuneet, jos ei ole huomioita. Voidaan katsoa pöytäkirjat hyväksytyiksi. Ja Martineskin nyt ihan täsmälleen kellon mukaan tulee paikalle. Tervetuloa ja voimme sitten siirtyä kohtaan neljä. Ecco, il, il quarto punto all'ordine del... Esityslistan kohta neljä Tässä saamme nyt kuulla Kosakin viimeisimmistä kehityskuluista. Niistä meille kertoo varapuhemies Martínez Martínez ja tämä käsittelyhän on tullut meille ihan perinteeksi. Ja tervetuloa tänne. 19.3. hän oli tämä viimeisin tämän tyyppinen kokous. Sen jälkeen kaksi kosakin kokousta pidettiin huhtikuussa Kööpenhaminassa ja sitten Kyproksella myöskin lokakuussa. Ja tässä tarkastellaan Kosakin täysistunto tulevaisuudessa 28. päivä Dublinissa. Tämä sitten siis Irlannin puheenjohtajuuskaudella. Ja asiakirjat liittyen näihin kahteen mainitsemaani niin kokoukseen on teille jo jaettu. Ja e, keskustelu tulee tänään olemaan tiivis aiheesta, koska aika ei ole kovinkaan paljon, mutta on mahdollista puhua hieman muistakin kuin pelkästään näistä kosakin kysymyksistä, esimerkiksi e, yhteydet eri valtioihin, mutta aikataulu on rajallinen sen tiedämme. Ja tarkoitus olisi saada tämä kohta käsiteltyä puoli kuuteen mennessä. Olkaapa hyvä, varapuhemies. Querida. Kiitos puheenjohtaja Kassini. Parhaat kollegat. Aivan ensin haluan puheenjohtajaa ja valiokuntaanne, AFKO-valiokuntaa, kiittää tästä kutsusta ja ehdottaisin, äh, Karlo, sinulle seuraavaa. Ehdottaisin, että puhun tässä nyt aika lyhyesti. Ja annan ehkä jonkinnäköisen mm, tiedon annon, kerron hiukan tästä. Ja sitten äh, voimme todella toimittaa myös kirjallisen yhteenvedon, kun ajatellaan kaikkia niitä valiokuntia, joissa tänään kokoonnutaan, niin ehkä kovin moni ei ole paikalla tietyistä syistä. Eli tosiaan minäpä puhun ihan lyhyesti ja toimitan huomenna valiokunnan sihteeristölle kattavamman, ehkä hiukan teknisemmän, yksityiskohtaisemman tiedonannon tuosta Kosakin kokouksesta. Ja näin saamme myös säästettyä nyt aikaa. Ja näin äh, tosiaan äh, asia varmaan sujuu mitä parhaiten. Joten jos sopii, niin Niin kerron tässä nyt ihan lyhyesti tosiaan siitä, että miten viime aikoina nämä suhteet ovat kehittyneet. Ja tosiaan voisit sen asiakirjan, jonka huomenna teille sitten toimitan, niin jakaa vaikkapa valiokunnan jäsenille, jos sopii. Tosiaan kaksi täysistuntoa on ollut Kööpenhaminassa huhtikuussa toinen ja toinen sitten lokakuussa Nikosiassa ja seuraavaa täysistuntoa jo valmistellaan. Se järjestetään Dublinissa ensimmäisellä vuosi puoliskolla ensi vuonna ja tammikuussa meillä on klassinen valmistelukokous, jota voisi kutsua ikään kuin tällaiseksi puheenjohtajakokoukseksi ehkä. Ja täällä tovereille, kollegoille haluaisin kertoa, että viime kuukausina – on ollut kaksi asiaa, jotka tulee nostaa esiin. Ensinnäkin aivan epäilemättä ilmapiiri on parantunut tässä kuukausien mittaan Kosakissa. Työskentelyilmapiiri on todella parantunut ja suhteet ja ylipäätään viestintä eri kansallisten parlamenttien välillä ja eri vastuuhenkilöiden välillä myös täällä Euroopan parlamentissa, niin viestintä on parantunut. Minä olen todella, todella tyytyväinen tähän. Ja tiedän, että puheenjohtaja Kasini on myös osaltaan hyvin, hyvin tyytyväinen, koska aivan epäilemättä nämä parannukset suhteissa ovat tietenkin hyvin myönteisiä työllemme ja ylipäätään tätä työtä määrittelevälle sopimukselle. Siis erittäin, erittäin paljon on parannusta näissä suhteissa tapahtunut. Ja myös Euroopan parlamentin, Euroopan parlamentin valtuuskunnan jäsenten suhtautuminen kansallisten parlamenttien jäsenin on parantunut. Toinen uutuus viime kuukausilta, joka mielestäni teidän on tärkeää tietää, on seuraava. Kansallisissa parlamenteissa on huomattavasti lisääntynyttä kiinnostusta toimia tämä eurooppalaisen ulottuvuuden puitteissa. Ja tämä ilmenee eri tavoin. On tehty erilaisia ehdotuksia. Kansalliset parlamentit ovat pohtineet, että Tästä asiastahan pitäisi huolehtia läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa ja niin edelleen. Ja uutta on todella se, että eri kansallisissa parlamenteissa on nyt huomattavasti suurempaa kiinnostusta ja myös tietoisuus siitä, etteivät asiat etene ilman, että myös kansalliset parlamentit todella osallistuvat käynnissä olevaan Euroopan rakennustyöhön. Kosakista on nyt tullut ähm, uudenlainen väline. Aiemmin se, siellä suhteet olivat hyvin kireät ja eh, kansallisten parlamenttien jäsenet suhtautuivat eh, aikamoisella antipatialla Euroopan parlamentin jäseniin. Eli suhteet eivät olleet ollenkaan hyvät. Eh, kansalliset parlamentit eivät halunneet keskustella Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, eivät halunneet Eurooppa-politiikasta kuullakaan. Ja tosiaan nyt nämä kireät suhteet ovat lientyneet niin Kööpenhaminan kuin Nikosiankin täysistunnoissa. Nautittiin huomattavasti paremmasta ilmapiiristä. Ei tätä nyt kokouksen pöytäkirjasta varmaankaan voi lukea, mutta halusin teidän kollegojen tietää tämän. On tärkeää meidän myös tiedostaa, miten meidän tulisi toimia tästä eteenpäin. Kosakin kokouksia, kun niitä on pidetty, niin usein ehkä on reagoitu, en nyt sano ylireagoitu, mutta on reagoitu aika voimakkaasti, kun jotkut kansalliset parlamentit ovat erilaisia eh, julkilausumia antaneet. Julkilausumia, jotka ovat olleet eh, negatiivisia Euroopan parlamentin suhteen, suorastaan vihamielisiä aina joskus. Ja kun eh, tällaisia tämän tyyppisiä puheenvuoroja kuultiin, niin Euroopan parlamentti aina käytti puheenvuoron ja hyökkäsi sitten puolestaan niitä vastaan, jotka olivat Euroopan parlamentin edustajien mielestä jotenkin hyökänneet Euroopan parlamenttia vastaan. Mutta nyt, nyt tämä kelkka on kääntynyt. Nyt äh, olemme pystyneet siihen, että Euroopan parlamentin ei ole tarvinnut reagoida äh, jos äh, sitä vastaan on hyökätty. Ei, vaan muiden kansallisten parlamenttien kollegat ovat sitten hyökänneet niitä kansallisten parlamenttien kollegoja vastaan, jotka näin ovat, ovat tehneet. Eli tässä on tällainen suhtautuminen nyt muuttunut. Ja aina automaattisesti kävi sitten niin, että kun joku hyökkäsi Euroopan parlamenttia äh, vastaan ja Euroopan parlamentti hyökkäsi sitten vastahyökkäykseen, niin kävi niin, että, kans- että syntyi kaksi rintamaa Euroopan parlamentti vastaan kansalliset parlamentit. Ja tosiaan ainoat äh, äänet, joita siellä sitten kuultiin, olivat äh, ikään kuin tuen ilmauksia äh, niiden puolesta, jotka hyökkäsivät meitä vastaan. Mutta nyt, jos meitä vastaan hiukan hyökättiinkin, me vaikenimme, pysymme rauhallisena. Ja sitten muut kansalliset parlamentit usein eurooppamieliset, mutta myös vähän vähemmän eurooppamieliset käyttivät puheenvuoroja puolustakseen meitä ikään kuin. Erityisesti sitten kävi niin, että eurooppamieliset olivat ikään kuin enemmistönä ja me luonnollisesti totesimme, että olemme samaa mieltä niiden kanssa ja niiden, niiden, niiden, niiden, jotka sanoivat näin, mutta emme ole samaa mieltä noiden ja noiden kanssa. Ja sitten näin ne jännitteet, joita aina aiemmin Kosakin kokouksissa oli syntynyt kansallisten parlamenttien yhtäältä ja Euroopan parlamentin välillä toisaalta, niin nyt nämä jännitteet syntyivätkin eri kansallisten parlamenttien välillä, kun oli näitä enemmän eurooppalaismielisiä ja sitten niitä, jotka olivat vähän vähemmän eurooppalaismielisiä. Ja tämä oli kyllä meille todella tyydyttävää, huomattavan tyydyttävää, koska Eh, näin ilmapiiri on parantunut huomattavasti niin Kööpenhaminassa kuin Nikosiassakin. Ja saimme aikaan eh, sellaiset johtopäätökset, jossa hyvin usein Euroopan parlamentin tekemät muutosesitykset hyväksyttiin. jotkut ehkä sitten pienin suullisin muutoksin, toiset menivät läpi ihan sellaisenaan. Ja tämä on kyllä ollut erittäin erittäin tyydyttävää meille. Eli nyt eh, emme enää ole ikään kuin eristyksissä muista. Ei vaan nyt olemme oikeastaan osa enemmistöä. Enemmistöä, näin, näin toteaisin. Ja tämä on kyllä erittäin, erittäin myönteistä kaikin tavoin. Toisaalta sitten on myös ihan totta, että joskus kansallisilla parlamenteilla on ihan ymmärrettävästikin tapana viitata jatkuvasti komission, komission kantoihin ja kutsua komissio. Ja komissio on sinänsä aika vaikeassa tilanteessa, koska se tietenkin esiintyy sitten myös Euroopan parlamentin edessä. Ja siis hyvänä aika täällähän komissio käy joka viikko viikoittain. Ja tietenkin tämä nyt on ihan luonnollista, joten olemme saaneet aikaan hiukan edistystä koska COSAC on paljon muutakin kuin kansalliset parlamentit. COSAC on yhtä kuin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti. Ja ää, nyt tämä on otettu mielestäni entistä paremmin huomioon. Ja minun mielestäni on todella tarpeen että tämä muutos on saatu aikaan. Ja Carlo Casinilla on merkittävä rooli myös tässä ja siinä, että me säilytämme hyvät suhteet komission edustajiin ja komission jäseniin, jotka osallistuvat kosakin kokouksiin, niin että myös kansallisten parlamenttien edustajat näkevät, että komissio aina ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja sen kannat että komissio ei todellakaan jätä meitä huomiotta. Päinvastoin komissio tekee kosakissakin hyvin selväksi, että komissio ja Euroopan parlamentti tekevät erittäin läheistä yhteistyötä, lähes päivittäistä yhteistyötä. Ja tämän tyyppinen suhde ja se, että olemme hyvin pitkälti komission kanssa samoilla linjoilla, niin tämä tietenkin edistää asioita. Ja sitten äh, kun ajatellaan ylipäätään tätä prosessia ja näitä kehityskulkuja, niin äh, tämä on myös johtanut siihen, että kun Kosakissa on keskusteltu tärkeistä esityslistan kohdista, niin äh, joka kerta joku korkea-arvoinen Euroopan parlamentin edustaja on ollut avainpuhujana, pääpuhujana, eikä ole ollut niin, että vain komission edustaja tai komission jäsen puhuu ja sitten kansallisten parlamenttien edustajat ovat ikään kuin ymmärtäneet, että kaikkein tärkeintä on, että paikalla on komissio. Mutta nyt Esimerkiksi Kööpenhaminassa herra Malcolm Harper oli paikalla sitten oma puheenjohtajanne Cassini käytti hyvin tärkeän puheenvuoron käänteisestä subsidiariteetista ja sitten työllisyysvaliokunnan puheenjohtaja Rova Pervans Perez Nikosiassa oli yksi pääpuhujista ja näin. Myös tämä on luonut ikään kuin tällaisia uusia ennakkotapauksia ja nyt on ihan tyypillistä, että aina kun esityslistalla on erilaisia substanssikysymyksiä, niin Euroopan parlamentista on pääpuhuja, joka selittää, että mistä on kyse ja mitä Euroopan parlamentti tekee kunkin asian suhteen. Kiinnostavaa varmaan myös kuulla asiasta, joka kyllä kaipaa vielä edistystä, on se, että selittää eh, poliittisissa perheissä, hän ei voi puhua poliittisista ryhmistä, mutta peli, poliittisissa perheissäkin eh, kokoonnutaan ja koordinoidaan toimia. No vielä kyllä riittämättömästi, mutta kuitenkin hiukan automaattisesti jo nykyään niin, että eri poliittiset perheet eh, pyrkivät hiomaan kantojaan. Että Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät, ryhmä, liberaaliryhmä, herra Daffin, johdolla ja sosialistiryhmä minun johdollani ja tosiaan kansanpuolueen ryhmä Kasinin johdolla kutsumme koolle eri kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka kuuluvat samaan poliittiseen ryhmään ja, tai poliittiseen perheeseen. Ja e, sitten myös nämä kokoukset ovat Äh, tulleet yhä suurempaan rooliin, yhä merkittävimmiksi. Ja todella äh, näin voidaan hiukan välttää myös se, äh, sellaista, että jotkut omat toverimme samasta poliittisesta perheestä täysistunnossa sitten toimisivat ihan toisella tavoin Eh, kuin Euroopan parlamentin edustajat, jotka tulevat samasta poliittisesta perheestä ja puolustavat kantojaan. Eli tällainen poliittinenkin mm, töiden koordinointi on tärkeää. Ja itse asiassa Kossakin viime vuosien suuntaus on ollut sellainen, että aina kun asioista keskustellaan ja kansalliset parlamentit käyvät keskustelua, niin nämähän ovat toki aiheita, jotka ovat Euroopan unionin esityslistalla enemmän kuin ehkä sellaiset aiheet, jotka voisivat pikemminkin vastata kansallisten parlamenttien omaa toimivaltaa subsidiariteettiperiaatteen pohjalta – Ja ehkäpä tämä saattaisi huolestuttaa meitä. Ei se nyt suoraan sanottuna minua niin kauheasti huolestuta, koska kyllä tässä on tosiaan saatu aika edistystä eri tavoin. Ja sanoisin, että tämä edistys on aika luontevaa. Ja COSAC eh, on tällä hetkellä hyvin rauhanomainen taho ja meidän roolimme COSACissa on mm, sillä tasolla, kun se kuuluukin olla. Ei sen parempi eikä sen huonompi. Ja saa nähdä, mitä sitten Dublinin eh, täysistunnossa tapahtuu, mutta minä kyllä uskon, että tämä hyvä suuntaus jatkuu, että saadaan vakautettua eh, tilanne nyt tällaisekseen. Ja todella käsitellään aiheita, jotka ovat äärimmäisen ajankohtaisia. Hyvänen aika, kun ajatellaan Euroopan tulevaisuutta ja siirtymistä kohti todella aitoa talous- ja rahapoliittista sekä ylipäätään poliittista yhteistä unionia. Ja tämä kaikkihan on äärimmäisen ajankohtaista tosiaan tämä keskustelu. Ja lisäksi, kun ajatellaan teidän valiokuntanne, joka on niin äärimmäisen tärkeä Euroopan parlamentille ja ylipäätään unionin perustuslailliselle kehitykselle, niin teidän roolinne on hyvin merkittävä ja myös kansalliset parlamentit ovat nyt ymmärtäneet, että ehkä tarvitaan tällaisia alakohtaisia kokouksia. Ei se mielestäni ollenkaan huono asia olisi. Toki sitä täytyy vielä keskustella, mutta tiettyä pyrkimystä on nyt järjestää konferensseja eri aloilla. Ajatellaan vaikkapa maatalouskonferenssi meidän maatalousvaliokuntamme voi tavata kansallisten parlamenttien maatalousvaliokuntia tai liikennevaliokuntaa. Että voitaisiin saada tällainen järjestelmä, joka nyt sitten toimisi enemmän tai vähemmän säännöllisesti aikaan. Varmasti tämä on aihe, josta meidän tulisi käydä keskustelua. Ja sittenhän on käyty keskustelua. turvallisuudesta, puolustuksesta ja ulkosuhteista ja sitten tietenkin taloushallinnosta. Eli tämä kaikki on jo oikein vakalla pohjalla, näiden kahden alan keskustelut. Ja voi todeta, että viimeinkin olemme päässeet siitä umpikujasta, jossa olimme, kun kaikkien parlamenttien puheenjohtajakokous päätti ulko- ja turvallisuus- ja puolustuspolitiikan piirissä vahvistaa yhteistyötä ja pääsimme tilanteeseen, jossa Euroopan parlamentilla on oma merkittävämpi roolinsa, joka joka osoittaa sen, että Euroopan, parlamentin, Euroopan parlamentti on luonteeltaan erilainen kuin kansalliset parlamentit. Me emme ole yksi 28. Ei, vaan me olemme yksi erilainen kuin ne 27 muuta. Ja uskon, että tämä roolimme eri aloilla vahvistuu entisestään. Enpä tässä nyt varmaankaan paljon pidempään vie aikaanne. Ajatellaan nyt vaikkapa taloushallintoa, niin pistänpä siitä paperille huomattavasti enemmän yksityiskohtia kuin mitä tässä puheenvuorossani teille nyt kerron. Esimerkiksi liittyen talouspoliittisen ohjausjaksoon, mutta myös todella tuolla alalla edistytään sitten päätän puheenvuoroni toteamukseen, jota en paperille ole pistänyt. Pitäisin kuitenkin tärkeänä, että täällä paikalla olevat kollegat ottaisivat tämän asian huomioon Euroopan parlamentin tasolla, koska tämä on itse asiassa aihe, josta aion puhemiehistössä täällä Euroopan parlamentissa puhua ja samoin puheenjohtajakokouksessa. No niin, kuulkaapa. Meillä on vakava ongelma suhteessa kansallisiin parlamentteihin, koska useammin kuin kerran on käynyt niin, että kansallisen parlamentin kollegat sen jälkeen, kun on käyty kovaa ja tiukkaa keskustelua, eivät osallistu kokouksiin niin kuin pitäisi. Ei voi olla niin, että vaikkapa Osakissa Kasini ja minä olemme paikallaan. Meillä on varmasti yhtä paljon työtä kuin kaikilla muillakin kollegoilla, niin ei voi olla niin, että me olemme ainoat, jotka olemme paikalla. Ja sitten ne valtuuskunnat, jotka eri poliittiset ryhmät lähettävät paikalle, joka, joko osallistuvat vähän tai sitten ei ollenkaan, tai sitten pari hassua tuntia ja sitten lähtevät omille teilleen. Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä suuri ongelma ja erityisesti näillä nyt perustetuilla alakohtaisilla tapaamisilla tai niissä, niin tämä on kyllä aika suuri ongelma, kun paikalla on 40 tai 80 kansallisen parlamentin edustajaa ja sitten paikalla ei ole ainuttakaan Euroopan parlamentin edustajaa, niin tämä on ongelma hyvät naiset ja herrat ja poliittisten ryhmien tulisi tämä ongelma ottaa esiin, koska poliittiset ryhmät ovat nämä äh, valtuuskunnat kosakin eri kokouksiin nimittäneet. Sanon tämän kaikella ystävällisyydellä, äh, ei voi olla niin, että kun valtuuskunta lähetetään kosakin äh, kokoukseen, niin, niin tämä on kuin joku Ranskan ympäri ajoo ei, ei voi olla niin, että minä osallistun vain neljänteen etappiin ja minä taas kuudenteen etappiin, kun se nyt sopii minulle. Ei, kuulkaapas nyt kyllä se Ranskan ympäräjokin on sellainen, että siinä mennään ihan lähdöstä maaliin, eikä, eikä voi osallistua vain muutamaan etappiin silloin, kuin itselle sopii. Ja näin ei kyllä käy myöskään työssämme kosakissa. Kun joku on nimitetty valtuuskuntaan, ja valtuuskunnassa on vaikka kolme tai neljä jäsentä, niin ei voi olla niin, että minä saavun paikalle toisena kokouspäivänä ja häivyn taas paikalta kolmantena kokouspäivänä. Ei voi olla näin. Tämä työ on vakavasti otettavaa työtä ja kansallisten ja tulkikorjaa poliittisten ryhmien tulee todella ymmärtää tämä, koska me käymme tässä taistelua myös kansallisten parlamenttien kanssa, ikään kuin siitä, mikä meidän roolimme on ja minkälainen profiili meillä on Kosakissa. Ja on hyvin tärkeää, että eh, me kannamme siellä sitten vastuumme. Ei voi todella olla niin, että meitä on Euroopan parlamentista paikalla yksi tai kaksi hassua, tai ei jopa ketään. Sehän on skandaali. Ja kun äh, vaikka täällä Brysselissä järjestetään kokouksia, joihin tulee kollegoita kansallisista parlamenteista ja sitten meikäläiset äh, tulevat ja menevät ihan niin kuin äh, hyvältä tuntuu ja ovat paikalla 10 minuuttia ja taas häipyvät, niin erityisesti Kasinille ja minulle. Tämä on ollut kyllä aika paha juttu. Se on ollut kyllä todella vaikeaa, koska kollegat, tietenkin he ovat meidän ystäviämme, ja meidän ystävämme sitten tulevat ja menevät niin kuin lystää. Ei tällainen järjestelmä voi toimia. Ne, jotka tulevat, niin pysykööt sitten paikalla myös ja osallistukoot siihen työhön. Ja ehkäpä myös teidän valiokuntanne, joka on hyvin äh, voimakas valiokunta ja jolla on paljon auktoriteettia tässä asiassa, niin ehkäpä teidän valiokuntannekin voisi nostaa tämän asian esiin ja todeta, että kun meillä on erilaisia toimia, jotka ovat yhteisiä kansallisten parlamenttien kanssa, niin kyllä kurinalaisuutta ja vastuullisuutta vaaditaan neljä vuotta äh, käytiin kädenvääntöä äh, ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan äh, konferenssista ja että saatiin 16 jäsentä kuitenkin, eikä vain muutama jäsentä, niin kuin kansallisten parlamenttien edustajat. Ja sitten, no niin, meitä on mukaan 16, mutta paikalla meitä onkin vain kaksi. Naurettavaksi hän siinä itsensä kyllä tuntee. No niin, Karlo, en minä laita tätä nyt paperille, jonka teille toimitan, mutta halusin mm, sanoa sen teille kaikille. Todella haluan, että kaikki tiedostavat tämän ongelman, tämän huolen aiheen. Ja että ymmärrettäisiin, miten näitä suhteita tulisi edistää. Niin, että aina ainakin ollaan kokouksissa paikalla kokouksissa, joissa suhteitamme kansallisiin parlamenttiin määritellään. Kiitoksia. Kiitos kun kuuntelitte. Ja niin kuin aina, jos teillä mitään kysymyksiä on, mitään epäilyksiä, mitään huomioita, niin luonnollisesti pyrin äh, niihin vastaamaan. Niin ja lopuksi tosiaan voisin todeta, että on äh, suuri ilon aihe saada tehdä läheistä yhteistyötä tämän valiokunnan puheenjohtajan kanssa, äh, jonka kanssa todella yhteistyön henki on aivan erinomainen ja se antaa hyvin paljon ja on hyvin, hyvin ähm, tyydyttävää. Grazie, grazie condivido perfettamente tutto ciò che Kiitos, voin täysin yhtyä siihen, mitä sanoit. Ja mm, selvää on, että olemme tuolla keskenämme tehneet oikein hyvää yhteistyötä ja se helpottaa ja tekee työn kosakissa myös uskottavammaksi. Mutta voin yhtyä myös kaikkeen muuhun, mitä esitit. Ja nyt sitten kollegat halutessa voivat puheenvuorot käyttää. Aikaa ei ole kovinkaan paljon, joten pari seikkaa. Vaikuttaa siltä, että kansalliset parlamentit ovat tästä kokoonpanosta entistä kiinnostuneempia. Ja tästähän on olemassa myöskin pöytäkirja ja tämän osoittaa myöskin se, että perinteisesti kokoontuu siten, että lähdetään liikkeelle kyselystä, jonka pohjalta sitten valmistellaan yhteisasiakirja. Viimeisimmät kokoukset ö, eh, ovat olleet sikäli menestys, että kaikista edustajan huoneista on saatu vastaukset. Näin ei ole käynyt koskaan aikaisemmin. Ja toinen tärkeä seikka, tässä voin yhtyä siihen, mitä varapuhemies Martinez juuri esitti, ja tämä on ehkä seikka, jota kannattaa vielä tarkastella ei pelkästään tekniseltä kannalta, vaan myöskin osallistumisen kannalta, vaan myöskin ö, eh, poliittisemmalta kannalta, sillä tässä puhutaan varsin paljon tarpeesta eh, perustaa tällaisia yhteisiä eh, eurooppalaisia puolueita. No, Kosakhan voisi olla mahdollisuus tällaisen asian tarkastelulle ja voitaisiin ajatella, että täysistunnossa tarkasteltaisiin esimerkiksi sitä, miten tällainen voisi mahdollistua. Tämä on tärkeä asia ja sen käsittelyä on tarkasteltava vielä lähemmin, mitä tulee tähän osallistumiseen ja toisaalta sitten näihin valmistelukysymyksiin. Tässä oma puheenvuoroni ja nyt sitten Gurmai saa puheenvuoron, olkaa hyvä. President, I just would like to remind... Kiitos. Minä haluaisin vain muistuttaa siitä, että vuonna 1998 perustettiin COSAC, ja meillä on tietyn tyyppinen historia tässä järjestössä jo olemassa. On hyvin tärkeää myös sanoa, että jos, jos menneisyyttä ei kunnioiteta, niin miten voi tulevaisuudenkaan kanssa sitten toimia. Nyt kun tässä on joulu tulossa ja vuosi loppumassa, niin haluaisin sanoa, että Kosakko on tehnyt hyvää työtä työtä voidaan vielä parantaakin, mutta kaikki ei riipu heistä itsestään. No, tämä mm, puheenjohtaja ja varapuhemies Martinez, kuten sanoi, he sanoivat tässä, mikä olisi sen lisäksi vielä tärkeää, kuten herra Martinez äsken mainitsi, on, että, että se, että me emme ole pelkästään paikalla, vaan että me eh, myös teemme työtä ja molempina päivinä. Minä en ollut tiimissä mukana, eh, mutta kuitenkin mitä Budapestissa tapahtui, niin, niin siis kollegathan eivät ole paikalla tässä tärkeässä kokouksessa. Jos tämän tyyppinen kuva meistä syntyy kansallisille parlamenteille meistä, niin sehän ei ole ollenkaan positiivista. Siksi olen iloinen, että tämä kysely on valmis ja ja että sitä voidaan käyttää. Täytyy myös korostaa sitä, kuinka tärkeää parlamenttien välinen yhteistyö, jotta parlamentin valvonta paranee. Parlamenttien valvonta paranee tällä tavalla ja tämä kosakkeen yhteistyö välineenä sitä pitäisi täysimittaisesti käyttää. Täällä on monenlaisia jännitteitä. Me teemme hyvin tärkeitä päätöksiä Euroopan tulevaisuudesta. Tämä ei koske pelkästään Euroopan parlamenttia, vaan myös kansallisia, joiden pitää olla tiivisti tässä yhteistyössä mukana. Meidän täytyy vaihtaa kokemuksia ja meidän täytyy selittää, minkälaisia päätöksiä tässä tehdään näissä asioissa. Haluaisin myöskin korostaa viimeisiä lokakuussa tehtyjä päätelmiä 2020 strategia ja kriisistä toipuminen on kyseessä. Minä olen sitä mieltä, että me tarvitsemme kansallisten parlamenttien puolelta hyvin tarkkaa valvontaa ja tämä 2020 strategia, jos me haluamme sen tehokkaasti panna täytäntöön ja päästä kriisistä, niin meidän täytyy muistaa, minkälaiset tavoitteet strategialla on. Siis tämähän ei ole pelkästään talouden kriisi, vaan tässä on myös demokratian kriisin piirteitä. Tässä johtopäätöksissä vedotaan komissioon, jotta se edelleen kehittäisi yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa ja pitää olla pedagogia, pitää olla visiota, pitää myöskin parantaa sellaisen kokemusten vaihdon merkitystä, joka on hyvälaatuista ja meillä pitää olla enemmän kontakteja. En tiedä, kuinka dialogia voitaisiin vahvistaa, en myöskään, en, varsinkaan jos poliittinen tahto puuttuu molemmilta puolilta. Minä uskon, että me löydämme äh, ratkaisun, joten kaikkea hyvää teille. E- Kiitokset. Ja herra Daff, seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, voin täysin yhtyä siihen, mitä sanottiin, mutta mm, optimismi, jolla asioita tässä eh, herra Martinez esitti, haluaisin kiittää eh, kyllä siitä, miten kovasti olette sitoutuneet tähän asiaan kosakysymykseen, mutta on ymmärrettävä kuitenkin, mikä on Euroopan parlamentin osuus tässä kaikessa. On selvää, että kyseessä on federalistinen järjestelmä, joka on varsin monitahoinen, kun puhutaan hallinnointiin liittyvistä kysymyksistä. Tämä on myöskin seikka, joka on syytä huomioida myöskin kun puhutaan parlamentaarisista kokoonpanoista. Ja kun federaalinen parlamentti tällaisiin eh, kansallisiin parlamentteihin on eh, yhteydessä, niin asioita on tarkasteltava joku etukäteen tai ehkä yhdessä tarkasteltava niitä. Mutta jo tämä hanke sellaisenaan nostaa esiin joitain kysymysmerkkiä täällä, mutta toisaalta myöskin kansallisissa parlamenteissa. Näin ollen ei ole suinkaan outoa, että monet parlamentaarikot kriittisesti suhtautuvat meihin kosakissa – Ja outoa olisikin, jos minkäänlaiselle törmäyskurssille eh, ei jouduttaisi, kun eh, Euroopan parlamentin edustajat ja kansallisten parlamenttien edustajat sisältökysymyksissä toisensa kohtaavat. Ehkäpä asia, johon meidän jatkossa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti ja kiinnittävä huomiota mahdollisimman nopeasti myöskin, liittyy siihen, että olisi syytä täytäntöön panna fiskal-sopimuksen artikla 13. Sehän pyrkii parantamaan parlamentaarista yhteistyötä silloin, kun puhutaan talous- ja rahaliittoon liittyvistä kysymyksistä. Eli näin voitaisiin perustaa jonkinlainen parlamentin välinen taho, jossa 25 allekirjoittavaa valtiota ja niiden parlamentit myöskin olisivat mukana. Eli meidän ehkä olisi syytä tämä aloite tehdä varsin pian, heti ensi vuoden alkupuolella. Ja viime viikkoinen Eurooppa-neuvoston kokous myöskin puhuisi sen puolesta, että näin kannattaisi menetellä. Ja osoitetuksen tullut myöskin se, että myöskin Euroopan parlamentilla on varsin tärkeä rooli silloin, kun puhutaan erilaisista yhteisten kysymysten valvontaan liittyvistä kysymyksistä. Silloinkin, kun nimenomaan talous- ja rahaliiton toimintaan liittyvät kysymykset ovat esillä. Grazie e adesso do la parola al collega Bron. Bron olkaa hyvä. Thank you. Uh, <clears throat> there's not much, I would agree. Kiitoksia. Tässä nyt ei ole paljonkaan asioita, joissa mm, eh, olisimme eri mieltä, mutta tässä nyt eh, siis eh, pitää osallistua näihin kokouksiin, joka kuuluu meidän työhömme. Siksi Mm, ehkä ensimmäistä kertaa tai ehkä viimeistä kertaa herra Hofstadin kanssa olin samaa mieltä, kun hän kommentoi Franchin toimia. Minä mietin sitä, että kuinka monta jäsentä kosakin on valittu ja miten ovatko he suostuneet osallistumaan kokouksiin pitävätpä ihmiset teidän mm, projektistanne tai ei, tiedätte, että minä en, niin kuitenkin on syytä olla paikalla ja katsoa, mitä siellä tapahtuu. Onpa sitten kysymyksessä valiokunnat, pää, eh, täysistunto tai mikä tahansa kosakin kokous. Kosakko eh, on yksi niistä harvoista EU-instituutioista, jonka, jonka hyväksyn, koska sen avulla – saadaan eh, kansallisten parlamenttien jäsenille näkemystä siitä, mitä Euroopan parlamentissa tapahtuu, ja heille tulee ikään kuin areena, mm, areena eteen, jossa he voivat ilmaista itseään. Ecco l'ultimo intervento per ora. Ja Gualtierille sitten viimeinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you. I, first I would like to... Kiitos. Ensinnäkin haluaisin omalta osaltani myöskin kiittää varapuhemies Martinesia ja myöskin puheenjohtaja Kasinia hyvästä työstä Kosakissa. Ilman muuta panoksen ja ansiosta ilmapiiri varsinkin on parantunut ja myöskin suhteet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. Se on varsin tärkeää, varsinkin kun tarkastellaan tulevaisuutta. Minulla ei ole kovinkaan paljon eh, lisättävää Duffin puheenvuoron. Itse myöskin pidän Euroopan neuvoston päätelmiä tärkeinä. Tämä eh, demokraattinen legitiimiys. Siinä mukana oli joitain parlamentin ehdotuksia pitkälti tunnustettiin se eh, perusperiaate, että nimenomaan päätöksiä tekevällä tasolla tarvitaan tämän legitiimiyden toteutumista ja on erittäin tärkeää, että eh, finanssipoliittisen sopimuksen artikla 13 myöskin täytäntöön pannoon pannaan ja mahdollinen emu-konferenssi, eh, eh, siinä on tarkasteltava näitä kysymyksiä. Eli tässä puhutaan varsin tärkeistä perusperiaatteista. Yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa on eteenpäin vietävä, mutta toisaalta on vahvasti pidettävä kiinni perusperiaatteista, on ymmärrettävä eri taso, tasot, eh, kun toiminnasta puhutaan, ja toisaalta eri roolit myöskin, kun puhutaan parlamenttien kansallisten parlamentin ja toisaalta Euroopan parlamentin toiminnasta. Kyllä, katsoisin, että tässä ihan hyvän suuntaan ollaan menossa, myöskin kun huomioidaan Euroopan neuvoston päätelmät. Ja tästä on syytä jatkaa tässä hyvässä rakentavassa yhteistyöhengessä. Vielä yksi puheenvuoro. Guerrero, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan kiittää Miguel Angel Martinezia siitä, että hän on aina käytettävissämme. Tulee vierailulle tänne valiokuntaamme, kuuntelee meitä ja tietenkin sitten me häntä näistä kansainvälisistä suhteista. Se, mitä herra Duff tuossa totesi, kun hän vahvisti tämän Martinesin optimismin, niin haluaisin todeta, että yllättävää kyllä. Usean otteeseen tai monet tutkimukset ovat osoittaneet, että me ihmiset olemme elämämme alussa optimisteja. Sitten siinä keski-iässä meistä tulee pessimistejä, mutta kun ikää kertyy, niin optimismi palaa. Ja todella ehkäpä tämä on sinänsä hiukan kummallista, kun ajattelee, että elinajan odote <clears throat> lyhenee siinä vaiheessa, mutta optimismi vaan kasvaa. Joka tapauksessa haluan kiittää Martinesia hänen tekemästään työstä Kosakissa. Ja tämä on ehkä samoilla linjoilla kuin Dafia Gualtieri tuossa aiemmissa puheenvuoroissa ja ehkä lisäisin tähän nyt tietyn vaaran aiheen tähän keskusteluun. Kyllä, tässä yhteistyössä kansallisten parlamenttien kanssa on tämä todella myönteinen ulottuvuus. Tämä yhteistyö äh, kuitenkin äh, sitten kun tullaan toimivalta kysymyksiin, union toimivaltaan erityisesti, niin yhteistyö kyllä alkaa saman tien yskähdellä. Ehkä olen väärässä tai erehdyn tässä nyt, mutta kun ajatellaan niin, jäsenvaltioita, joiden johdossa on tiettyjä henkilöitä tietyissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole esimerkiksi Euroopan parlamentin ystäviä ollenkaan, ja ehkäpä he hiukan miettivät, miten tätä Euroopan parlamentin roolia voisi heikentää kuitenkin näissä yhteistyöpuitteissa, kun yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa tehdään juuri näissä eri al- alakohtaisissa konferensseissa. Roberto tietää huomattavasti paremmin kuin minä ja myös Andrew tietää huomattavasti paremmin kuin minä tästä asiasta, mutta kuitenkin minäkin olen käsittänyt, että jossain vaiheessa tätä prosessia on ikään kuin kuviteltu tällaista parlamenttia, jossa, joka olisi yhteinen kansallisten parlamenttien jäsenten ja Euroopan parlamentin jäsenten parlamentti, siis tällainen sekaparlamentti, ja että joistain aiheista keskusteltaisiin tällaisissa konferensseissa tällaisten puitteiden pohjalta, siis puitteiden, jotka ovat hiukan hämmentävät ja hämärät minun mielestäni. Ja minun mielestäni meidän täytyy olla kyllä hyvin tarkkaavaisia ja todella säilyttää se periaate, jossa parlamentaarinen valvonta toteutuu oikealla toimivalta tasolla. Eikä siis saa käydä niin, että yhteistyö, joka on kyllä tarpeellista ja oikein hyvä, niin ei tämä yhteistyö saa johtaa siihen, että parlamentaarinen valvonta viedään meidän käsistämme kohti kansallisia parlamentteja. Tämän halusin vain todeta. Kollega ja sitten Martínez, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Kasiini, kiitos kaikille puheenvuoroistanne. Sitä kiitokset puheenvuorostasi ja kiitos sitä kiinnostuksesta, jota sinulla on Kosakia kohtaan. Haluat todella kehittää Kosakia mahdollisimman pitkälle niin, että sen, se saataisiin todella toimimaan. DAF sanoi kaksi asiaa, jotka kiinnostavat minuakin kovasti. Ensinnäkin, minä, Andrew, minä en tiedä. Kun ajatellaan äh, tällaista äh, liittovaltiomallia, sinä ja minä sitä toivoisimme, mutta siitä ollaan vielä hyvin kaukana tässä vaiheessa, niin en tiedä, että kun puhutaan näistä jännitteistä, niin kai jännitteet äh, ovat aika automaattisia ja välttämättömiäkin, kun toimivallasta sitten puhutaan ja kun puhutaan jäsenvaltioiden parlamenttien pyrkimyksistä yhtäällä ja sitten federaalisen liittovaltioparlamentin pyrkimyksistä toisaalla. Minä katson, että nämä toimivaltarajat on tehtävä tos- todella selviksi. No, aina on tiettyjä ähm, armaita alueita, tiettyä päällekkäisyyttä. Ja niin sinun maassasi kuin minunkin maassani eletään tällä hetkellä hetkiä, joissa tietyt äh, osat tietyt osavaltiot tai muut osat vähän pohdiskelevat, että mikä saattaisi kuulua niiden toimivaltaan ja mikä sitten tämän liittovaltion toimivaltaan. No, minä nyt en ehkä pitäisi tätä niinkään tällaisena konfrontaationa. Tärkeää on, että demokraattinen mekanismi toimii ja ettei tule mitään tällaisia kiistoja. Niitä pitäisin vaarallisina ainakin, jos ne ovat luonteeltaan tietynlaisia. Sinä viittasit Eurooppa-neuvoston päätelmiin. Nämä päätelmät ovat aika kiinnostavat ja tässä puhutaan ranskaksi tällaisesta uudesta yhteistyövälineestä kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin välillä artiklan sopimuksen pöytäkirjan artiklan 13 pohjalta. Ja tässä todetaan myös, että Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit yhdessä määrittelevät, miten tämä työ järjestetään ja miten äh, keskustelua käydään myös talous- ja rahaliitosta. Minulle tästä jää ehkä yksi pieni äh, kysymysmerkki, eli miten tätä tulkitaan? Siis viittaako neuvosto konferenssiin, joka kokoontuu kerran ja hoitaa homman ja siinä se, vai onko kyseessä pysyvä rakenne, joka keskustelisi siis äh, talous- ja rahaliittoon liittyvistä kysymyksistä. Minun tulkintani on tässä, että suositellaan tällaista pysyvää rakennetta, koska luonnollisesti talous- ja rahaliiton kysymykset ovat kysymyksiä, äh, jotka ovat jatkuvasti esillä ja joihin luonnollisesti on puututtava mm, ei kerran yhdessä keskustelussa, vaan tällaista jatkuvaa keskustelua on käytävä ja tällä keskustelulla täytyy sitten olla parlamentaarinen valvonta taustalla. Ranskalaiset sanovat control ja e- englanniksi sanotaan scrutiny ja me espanjaksi sanomme seguimiento, seuranta. No joka tapauksessa on tärkeää, nyt sitten meidän antaa oma tulkintamme tästä konferenssista, tästä rakenteesta, johon neuvosto johtopäätöksissään päätelmissään viittaa. Se, mitä herra Brons sanoi, kiitän häntä siitä, että hän tässä alleviivasi kosakin käyttökelpoisuutta. Mielestäkin, minunkin mielestäni se on oikein hyvä. Ja mitä tulee sitten näihin valtuuskuntiin, Kosakin äh, valtuuskunnassa on kuusi Euroopan parlamentin jäsentä. Yleensä suuret poliittiset ryhmät äh, käyttävät kolme neljä paikkaa naista ja muut poliittiset ryhmät kierrättävät näitä loppuja kahta kolmea paikkaa sitten keskenään, eli eivät osallistu jokaiseen koko, kosakin kokoukseen se, mitä Andrew tuossa sanoi, tosiaan minunkin mielestäni ollaan menossa oikein hyvään suuntaan. Kuitenkin Euroopan parlamentin tulee seuratessaan tilanteen kehittymistä ihan päivittäin osallistua tähän työhön todella aktiivisesti, koska kyse on myös Euroopan parlamentin julkisuuskuvasta. Ja se, mitä ystäväni Enrique Guerrero sanoi siitä, miten tämä optimismi elämän mittaan kehittyy, olen oikein iloinen siitä, että teoriasi mukaan minä ja ystävämme Cassini ilolla kuulemme, että tässä tietyn iän saavutettuaan optimismi vaan kasvaa kasvamistaan. Hienoa, hienoa. Kaikkihan me tässä tulemme päivä päivältä optimistisemmiksi siis. Ja Enrique, ei minua oikeastaan huolestuta se, että tämä alakohtainen yhteistyö vahvistuu. Tämänkin suhteen täytyy olla rationaalinen eikä tule tässä nyt mitenkään pyrkiä viemään keneltäkään mitään toimivaltaa tai vastuuta. Toimivallat ja vastuut ovat missä, ovat missä ovat ja ne on sinne jätettävä. Tämä on tehtävä selväksi ja tätä on vahvistettava kaikilla eri tasoilla. Se nyt on ihan selvä juttu. Mutta mutta kun ajatellaan nyt vaikkapa näitä maatalouskollegoita, niin kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti jollain soveltuvalla hetkellä voisivat vaikkapa käydä yhteiskeskustelua YMPstä. No ajatellaan tämänhetkistä YMP-keskusteluakin, niin ei varmaan mitään vahinkoa voisi siitä syntyä, että Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat kävisivät tästä yhteiskeskustelua. Minun mielestäni tässä kaikki voittaisivat ja hyötyisivät, koska kerran samoista aiheista keskustellaan kansallisissa parlamenteissa ja täällä. Ja nämä ovat yhteisiä ongelmia. Ihan viimeinen huomio vielä. Käytän tässä hyväkseni nyt sitä, että sitä mitä herra Brons sanoi. Tietyissä kansallisissa parlamenteissa on voimakkaita voimia, jotka vastustavat Euroopan rakennustyötä. Heillä on täysi oikeus ajatella näin ajatella, että Euroopan unioni tulisi tuhota. Ja jos sitten kiista syntyy, voittamaton, kiista ylitsepääsemätön ongelma – koska jotkut ovat puolesta ja toiset ovat vastaan, on erimielisyyttä ja kantoja, jotka ovat hyvin kaukana toisistaan, mutta silloin kun ei ole mahdollista saada aikaan yhteisymmärrystä, niin äh, ne, jotka tulevat sitten paikalle kansallisen parlamenttinsa nimittäminä, äh, toteavat, että haluavat päästä eroon koko Euroopan parlamentista, haluavat tuhota koko Euroopan parlamentin. Me emme kyllä koskaan ole vaatineet, että kansalliset parlamentit tulisi pistää päiviltä, mutta mm, ongelma Kosakissa ja suhteessa kansallisiin parlamentteihin ei suinkaan ole se, että on parlamentteja tai voimakkaita parlamenttiryhmiä, jotka vahvistavat Euroopan rakennustyötä. Heillä on täysi oikeus vastustaa. Ei tämä ole ongelma. Ongelma on se, että tietyissä kansallisissa parlamenteissa eurooppamieliset ja jopa äärieurooppamieliset voimat vastustavat Euroopan parlamenttia henkeen ja vereen. Tässä on valtava ristiriita, joka tulisi todella nostaa pöydälle ja torjua, ihan niin kuin Kasini hyvin sanoi, poliittisten perheiden perhepiirissä. Ja sanoa, että sinä, joka olet minun kotimaastani ja samasta poliittisesta puolueesta kuin minä, et voi tulla tänne ja hyökätä Euroopan parlamenttia vastaan koska se on vastaan kaikkea sitä, mitä sinun puolueesi sanoo ja mitä sinun kotimaasi sanoo. Ja tämä on paljon vaarallisempaa kuin äh, se, että Eurooppa-vastaiset vaikkapa britit, joita nyt on täällä Euroopan parlamentissakin vastustavat asioita. Se nyt on, se on heidän kantansa ja heillä on oikeus kantansa eikä siinä mitään, mutta ongelma on siinä, että eurooppalaismieliset voimat äh, kummallisen ristiriitaisesti vastustavat Euroopan parlamenttia todella aggressiivisesti ja haluavat viedä Euroopan parlamentilta toimivallan. Tämä on sitä arkea, jota me Kosakissa elämme ja josta me yritämme Kosakissa jotenkin selviytyä. Ja tähän tulisi mielestäni poliittisten ryhmien puuttua. Kiitos oikein paljon, kun jaksoitte minua kuunnella ja kiitos todella vielä kerran kutsustanne ja toivon, että kutsuja tulee vastedeskin. Kiitos siitä, että pääsit tänne. Kiitos näistä hyvistä huomioista ja sitten tämän äh, tekstin äh, tulette myöhemmin saamaan. Voimme sen pohjalta sitten asioita vielä tarkastella lähemmin. Adesso passiamo al punto. Hyvä, voimme siirtyä sitten kohtaan viisi esityslistallamme aiheena luonnospöytäkirjaksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltamisesta Tsekin tasavaltaan. Niin kuin tiedätte, herra Duff esitteli ensimmäisen luonnoksen, mutta se ei mennyt läpi. Näin kävi myöskin toisen luonnoksen kanssa ja hän on ollut kärsivällinen, kärsivällinen ja nyt ö, otetaan tarkasteluun kolmas luonnos ja toivottavasti nyt onnistaa. Aikataulu on tiukka. Aika ei ole enää kovinkaan paljon jäljellä, koska koordinaattoreidenkin kokous vielä tänään pidetään, mutta nyt puheenvuoron saa Andrew Duff, ole hyvä. President, as you, uh, uh. Kiitos puheenjohtaja. Aivan kuten sanoitte, tämä on nyt jo kolmas yritys saada tästä valiokunnassa sellainen johtopäätös, jonka voisimme viedä täysistuntoon on kysymyksessä Tsekin pöytäkirja, josta poliittisesti on jo päästy sopuun neuvostossa. Ja huippukokoukseen meillä nyt sitten oikeuskäytäntö sitoo meitä ja meidän täytyy antaa tästä oma näkemyksemme. Tässä on kysymys siitä, että eh, Tsekin tasavalta liittyisi eh, tähän artikla 13 perussopimuksissa ja myöskin UK ja puolaa. ryhtyisivät implementoimaan tätä perusoikeuskirjaa. sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Puolassa niiden oikeustoimialueella. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Ja siksi valiokunta on on päätynyt tähän johtopäätökseen. Muutokset, jotka toisen mietinnön jälkeen on tehty, niin käyn vain ne läpi ja sitten sen jälkeen tietenkin mielelläni vastaan kysymyksiin. Ei eikä tarvitse varmaankaan käydä läpi näitä pöytäkirjan kirjan hyviä puolia. Tässä johdantoosan kappaleessa K käsittelen tasa-arvoa, koska e, viime kerralla tarkistuksella, joka tuli vihreiltä, sen perusteella sovimme, että meidän täytyy yrittää päästä konsensukseen siitä, mitä tarkoittaa oikeuksien suojelu kaikissa Euroopan unionin maissa ympäri Euroopan. Ja siksi olen ottanut tänne pari sanaa lisään. Gerald Hefner. Ei tarvitse sitten lisätarkistusta tehdä. Sitten viimeisessä versiossa, viimeisessä johdantason kappaleessa olen ottanut mukaan asian, josta olemme usein puhuneet, mutta jota emme ole koskaan kirjoittaneet. olisi varomatonta jos muut jäsenvaltiot eivät ryhtyisi tähän jossakin määrin ristiriitaisiin prosesseihin, jotka liittyvät ratifiointiin tämän Tsekin äh, pöytäkirjan osalta, koska sitä ennen meidän täytyy olla täysin varmoja siitä, että Tsekin tasavalta on varmasti ratifioimassa itse tämän pöytäkirjan. Me varmaankin olemme yhtä mieltä siitä, että jos varmuutta ei ole tai selkeyttä ei ole, ei ole siitä, että Tsekin tasavallan parlamentista löytyy enemmistö ratifioinnin taakse. Presidentti Klaashan on, on itse ollut tämän asian takana, miksi tämä on estynyt, mutta hän on jäämässä melko pian eläkkeelle. En kuitenkaan usko hänen lähtevän Tsekin politiikasta, mutta hän ei tule olemaan presidentin linnassa virassaan. Minä myös olen otan, ottanut täältä pois sellaisen johdantason kappaleen, jossa puhutaan Kroatian liittymisestä. koska tapahtumat vyöryivät siihen malliin, että, että se ei olisi asiallista ja myöskin ja, ja, ja muistakin syistä niin tämä Kroatian asia oli täällä mukana. Sitten näistä itse kappaleista minä luovuin näkemyksestäni, jonka mukaan meidän pitäisi antaa myönteinen lausunto Eurooppa-neuvostolle. Minä sanoin ainoastaan, että me tunnustamme sen, että meiltä on kuultu. Sitten toinen kappale tässä lopullisessa tekstissä on sellainen, jossa tehdään selvemmäksi se, että tämä päätöslauselma muotoilee meidän kantamme siten, kun perussopimus edellyttää. Me, meidän täytyy varmaankin tarkistuksille nyt asettaa määräaika ja toivokaamme parasta. Pyytäisin kuitenkin, että kollegat olisivat äh, kärsivällisiä sen suhteen, äh, että minä nyt tässä etsin kompromissia. Tiedän, että he ovat sillä mielellä, onhan tässä joulukin tulossa. Grazie, onorevole Daff. Adesso... Kiitokset. Tässä on Neljä puheenvuoropyyntöä, sitten teille pitää jättää vastausaikaakin. Ja koordinaattoreiden kokous odottaa ja vielä yksistyslista kohta on käsittelemättä. Eli nyt todellakin lyhyitä, ytimekkäitä puheenvuoroja, pari minuuttia ja sitten eteenpäin. Olkaa hyvä. Pane předsedo, děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji. Kiitos esittelijä. Kiitos siitä, että hän on nyt ryhtynyt tätä, tätä laatimaan. Ja minä haluaisin aivan e, yksinkertaisesti, että Tsekin senaatin käsitys on edelleen sama. Meillä on e, lok- e, lokakuun jälkeen paljon sosiaalidemokraatteja, jotka suhtautuvat negatiivisesti tähän sopimukseen. Ja sitten minä tätä kap- tähän kappaleisiin sanoisin, että missä sanotaan, että Tsekin pitäisi itse ratifioida tämä ensin. Ja tuntuu siltä, että tässä nyt sitten on ei tulossa, mutta täytyy kuitenkin etsiä kompromissia. Ja jää nähtäväksi, kuinka Euroopan neuvosto nyt sitten arvioi sitä kehitystä, joka on kahden kolmen viime vuoden aikana tapahtunut. Miten Eh, tämä, tämä poikkeus, niin miten se liittyy sitten tasa arvoisen kohteluun Euroopassa? Mitä edessä la parola? Kiitos. Ja seuraava puheenvuoro, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Já budu mít trochu odlišný názor. Než... Kiitos, puheenjohtaja. Minun kantani asiaan on vähän toisenlainen kuin kollegalla äsken katsoisin, että tämä kolmas luonnos on huomattavasti eh, myönteisempi aikaisempiin verrattuna. Ja haluaisin hieman kommentoida joitain seikkoja, varsinkin johdantosan kappaleita. Herra Dafan niihin jo viittasi. J, eh, kappale esimerkiksi siinä selvästi todetaan, että pöytäkirjan 30 ainoa vaikutus liittyy siihen, että se luo oikeudellista epävarmuutta, eikä pelkästään Tsekissä, Puolassa ja UKssa, vaan kaikkialla muuallakin EUssa. Ja tästä ei voi muuta kuin olla samaa mieltä. Eli tämä seikka lienee melko selvä. Ja sitten johdantason kappale K, joka toteaa, että pöytäkirja 30 antaa mahdollisuuden eh, poliittiselle epäselvyydelle ja oikeudelliselle epävarmuudelle. En tiedä, onko käännös eh, nyt tässä ihan paikallaan, mutta itse katsoisin, että tämä ei pidä paikkaansa. Tämä poliittinen eh, sekaannus ja oikeudellinen epävarmuus, ne saattavat syntyä pikemminkin siitä, että valiokunta nyt keskustelee kolmatta luonnosta saman mietinnön osalta. Ja tämä on kuitenkin asia, joka koskee perustuslakiin liittyviä kysymyksiä maassamme. katsoisin, että tsekinkielinen versio on tässä tarkempi ja maamme perustuslaki tuomioistuin siitä myöskin lähtee liikkeelle. Ja näinpä ainoa sekannuksen lähde ehkä on pikemminkin siinä, että emme tiedä saadaanko pöytäkirja hyväksyttyä vai ei, mikä sen kohtalo tulee olemaan. Ja se onkin asia, joka ainakin minua kovasti tässä yhteydessä askarruttaa. Ja sitten S-kohta vielä. Mahdollisimman lyhyesti, olkaa hyvä. Kyllä, puheenjohtaja, puhun ihan lyhyesti puheenvuoron loppuun. Eli sanamuoto, joka tähän on valittu, ei ole oikein sopivanlainen katsoisimme, että tällä tavalla valiokunta ei voi lähteä olettamaan asioita, jotka kuuluvat Tsekin parlamentille. Ei millään olettamuksilla, oikeudellisikaan sellaisilla tässä ole syytä lähteä leikkimään. Eli tämän tyyppistä sanamuotoa en ole valmis tukemaan. Mutta muuton kiitos, että sain mahdollisuuden esittää kantani ja kiitos esittelijälle ja kiitos, että sain puhua vähän pidempään. Kiitos ja seuraava puhuja. It does appear clear from the Court of Justice decision almost a year. Kiitos. Tuomioistuimen päätöksestä noin vuosi sitten vaikuttaa siltä, ettei niin kuin Tony Blair on vaikuttanut, yhdistynyt kuningaskunta olisi saanut poikkeuksen. Hän toki käytti sanaa opt-out, mutta hän on poikkeuksesta, mitä siis ei ole. Tässä pyritään selittämään artikla 51, mutta ei ole ihan ilmeistä, että miksi vain Puola ja yhdistynyt kuningaskunta tarvitsevat selityksen, kun muut 25 eivät tarvitse. Ehkäpä olemme hiukan tyhmempiä. Kaksi vuotta aiemminhan oli todettu, että perusoikeuskirja ei ole siirtänyt, lainausmerkeissä, siirtänyt toimivaltaa sehän on kyllä asettanut paitsi näille kahdelle myös muille jäsenvaltiolle valtioille velvoitteita ja tämä on siis siirrettyä toimivaltaa. Tässä ö, ö, asia on hankala ja koska tämä asia on niin kovin monimutkainen, niin myöskään Duff ei ole siihen siinä mielessä saanut selvyyttä. Ja tämä on siis lainaus Duffilta. Pöytäkirja on relevantti vain siinä tapauksessa, että perusoikeuskirja olisi lisännyt tai tuonut uusia kohtia lainsäädäntöön ja niin edelleen. Mutta minä näen nyt asian kyllä sellaisena, että eihän perusoikeuskirjassa ole mitään järkeä, jos ei se tuo mitään uutta yhdistyneen kuningaskunnan omaan lainsäädäntöön. Siis joko se ei tee mitään, missä tapauksessa se on täysin tarpeeton, tai se onnistuu tekemään juuri sen, mitä DAF ehdottaa, ja näin ollen tämä pöytäkirja antaisi tietyn poikkeuksen. Jos DAF ja julkisasiamies ovat oikeassa, niin tämähän aktivoituisi siinä vaiheessa, kun perusoikeus kirja olisi muuta kuin olemassa olevan lainsäädännön kuvausta, vaan toisi siihen lisää. Jos taas toisaalta pöytäkirja on täysin tarpeeton, niin meidän täytyy kysyä itseltämme, että miksi se ylipäätään on olemassa, eh, koska nythän se vain on hämmentänyt eh, yhdistyneen kuningaskunnan sekä Puolan parlamenttien jäseniä. Nähtävästi Lissabonin sopimusta, sopimusta sovittaessa on kirjoitettu pöytäkirjat. Minä haluaisin tietää, kuka tätä pöytäkirjaa on vaatinut, koska joko Tony Blair on har, harhaan johtanut meidän alahuonettamme, tai sitten häntä on harhaan Mutta minun mielestäni tämä asia täytyisi kyllä nyt selvittää, että mikä tässä on ollut tarkoituksena. Kiitos. Allora, l'ultimo intervento. Shepling sitten viimeinen puheenvuoro ja mahdollisimman lyhyesti, olkaa hyvä. Thank you, Chair. I shall try. Kiitos, puhun todellakin mahdollisimman lyhyesti. Herra Duff on esittänyt asiat selkeästi ja me kyllä olemme eh, anteliaita. Tilanteemme Tsekin parlamentista on nyt selkeämpi kuin mitä se oli aikaisemmin. Näyttäisi siltä, että hallitus eh, pitää paikkansa vielä jonkun aikaa ja sitten eh, presidentin vaalit ilmeisesti tulevat myöskin muuttamaan hieman ilmapiiriä tämän pöytäkirjankin ympäriltä tärkeä seikka liittyy siihen, mitä Andrew totesi, eli tämä olisi tärkeää päästä ratifiointimenettelyyn, mutta ei sitä kannata hoitaa ennen kuin nämä tsekin menettelyt saadaan hoidettua alta pois. ja tunnustetaan, että on konsultoitu ja niin edelleen. Tämäkin sanamuoto tuntuu aika hyvältä ja nythän tämä asia on pitkään ollut esillä ja näyttää siltä, että pikkuhiljaa alamme olla valmiit lopulliseen ratkaisuun, eli eipä muuta kuin Merry Christmas. Kiitokset ja Andrew Duff, mutta lyhyesti, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia myös Rova Cheskovalle näistä kommenteista. Tässä oli monia kysymyksiä, herra Broms hyvin niihin vastasi, eli tässä on kysymyksessä poliittinen ongelma, joka on tullut tästä tilanteesta tai tästä pöytäkirjasta itsestään. On myös outoa, että mm, britit ja puolalaiset lähestyvät tätä asiaa täysin vastakkaisista kannoista. Britit siksi, että he haluavat rajoittaa pääsyä tai käyttöä tämän perusoikeuskirjan käyttöä siis tuomioistuimissa heille ja puolalaiset taas sitten siitä syystä, että he halusivat eh, korostaa sitä, kuinka tärkeää perusoikeuskirja on. Minä olen puhunut eh, tsekkiläisen tuomio perustuslakituomioistuimen edustajien kanssa tästä asiasta. Ja mielestäni havaitsin hy- hyvin paljon enemmän epäilyksiä sen suhteen, mikä on tämän pöytäkirjan mm, ajatus. Herra Schwarzenberg Ja Rua Cheskova olivat tässä myös osallisina. Ehkä me voisimme tässä määräajan sopia ehkä jonnekin tammikuun lopulle. 8. tammikuuta, ei vaan 17. tammikuuta kello 12 tarkistusten määräaika ja äänestys sitten voitaisiin pitää 19. päivä, kun silloin kokoonnumme. Käykö, että näin menetellään? Hyvä. Kiitos kaikille käytetystä puheenvuoroista ja mennään eteenpäin kohtaan kuusi. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuotuinen kasvuselvitys 2013. Ekon valiokuntahan on tästä vastuuvaliokuntana, mutta meiltä saadaan lausunto, eh, jonka laati Rangel. Ja eh, pidettiin todellakin tätä lausuntoa tärkeänä ja antaisin tässä Rangelille mielellään puheenvuoron. Olkaa hyvä. tra- Puheenjohtaja, tulkit lähtevät kello 18.30. Eikö tätä voitaisiin hoitaa toista? Sure Ai, ovatko tulkit käytettävissä seitsemään asti? Pitääkö se paikkansa? Niin kuin avauspuheenvuorossani totesin, tulkit ovat joustavia ja valmiit eh, jatkamaan töitään kello 19 saakka. Mutta kyllä meidän silti kannattaa pyrkiä hoitamaan asiat mahdollisimman nopeasti. Mutta nyt Frankel, olkaa hyvä. Voitte alustaa tämän asian. Olkaa hyvä. Casini, eu, eh, Kiitokset, hyvä puheenjohtaja. Käytän lyhyen puheenvuoron, läheisen sellaisen. Aiheena siis lausuntoluonnos talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta, ja siinä nostetaan heille tyypillisiä seikkoja esiin. Ja tuodaan esiin myöskin se, että on ikävää, ei ole välttämättä päästy asetettuihin tavoitteisiin. Myöskin institutionaalisia kysymyksiä tässä tarkastellaan. Emme kuitenkaan e, talousarviopolitiikkaa ja varsinaisesti talouden kannalta näitä kysymyksiä tässä tarkastele sillä ne ovat asioita, joita sitten Ekon tarkastelee. Eli me vain toimielinten eh, ja perustuslailliselta kannalta tarkastelemme tätä esitystä. Ja tässä yhteydessä nostaisin esiin muutaman tärkeimmän seikan. Ensinnäkin sen, että olisi tärkeää, että Euroopan parlamentti saataisiin tähän prosessiin, varsinkin valvontavaiheeseen, riittävän vahvasti mukaan ja myöskin valmisteluvaiheeseen silloin, kun valmistellaan tätä vuotuista kasvuselvitystä ja esitetään maakohtaisia suosituksia. Olisi erittäin tärkeää, että Euroopan parlamentti olisi mukana laatimassa myös poliittisia eh, prioriteetteja ja siksi olisi tärkeää, että Euroopan parlamenttia kuultaisiin eh, riittävän hyvissä ajoin ennen kuin vuotuinen kasvuselvitys saadaan valmiiksi, jotta parlamentin kanta tulee selväksi, ehditään asioista äänestää täysistunnossa ja kunkin mandattikauden alussa tulisi sitten äänestää asiakirjasta, joka määrittelee pääpainopistealueet tulevalle viisivuotiskaudelle. Viime vuonnahan hyväksyttiin lausunto, jossa nimenomaan tarkastellaan kansallisten parlamenttien roolia tässä suhteessa. Ja siksi on tärkeää tässäkin yhteydessä luoda hyvät suhteet Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välille. Ja erittäin tärkeää on voida tehdä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa. Ja tällä tavalla ymmärtää, että Selvä on, että kansalliset parlamentit ovat silloin mukana, kun puhutaan kansallisista erilaisista lähentymisen muista suunnitelmista talouspolitiikan Euroopan ohjausjakso ei millään tavalla vähennä eh, kansallisten parlamenttien merkitystä, mutta sillä on kuitenkin vaikutusta aikatauluihin, eli kansallisten parlamenttien olisi toimittava nopeammin ja aikaisemmin saatava nämä toimintaohjelmat ja suunnitelmat valmiiksi. Kyse ei ole siitä, että halutaan ottaa maata pois parlamenttien jalkojen alta, vaan on huomioitava sisäiset menettelyt ja hoidettava ne sillä tavoin, että vielä voidaan asioihin vaikuttaa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla on siis asiat nostettava esille ennen kuin lopullisia talousarvopäätöksiä tehdään. Ja keskustelu on käytävä kahdella tasolla, kansallisten parlamenttien eh, puitteissa, mutta myöskin Euroopan parlamentissa. Ja nämä seikat on esiin nostettu myöskin tässä laatimassani asiakirjassa. Ja mainitsin jo valvontapuolen myöskin. Katsoisin, että tarvittaisiin tällaista kolmikantaista toimielten välistä sopimusta näistä valvontakysymyksistä komissio, parlamentti, neuvosto, niiden tulisi keskenään sopia siitä, miten ohjausjaksoon liittyvät kysymykset hoidetaan. Tällä tavoin tulee selvyyttä myös siihen, miten Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit saadaan myöskin mukaan. Ja on tärkeää myöskin tiedottaa riittävästi kansalaisia eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Ja kun poliittisia prioriteetteja komissio laatii, ne on perusteltava huolella. Ja on myöskin parlamentille esitettävä selkeät perustelut, mutta toisaalta, jos esitetään jonkinlaisia mm, eriäviä kantoja, niin ne on myöskin hyvin perusteltava, myös silloin, kun puhutaan maakohtaisista suosituksista. Ja tässä tärkeimmät seikat, jotka halusin esiin nostaa. Kuten totesin, institutionaaliset aspektit ovat erityisesti esillä tässä omassa lausunnossamme, eivät niinkään nämä eh, sisällölliset eh, seikat eh, silloin, kun puhutaan talouspolitiikasta ja talousarviokysymyksistä. Ekon hoitaa sitten sen puolen. Kiitos. E Kiitos. Gurmai sitten seuraavana, olkaa hyvä. Thank you very much as, uh, Kiitos. Varjoesittelijänä ehkäpä joitain huomioita. Aivan ensin haluan luonnollisesti kiittää Pauloa hänen lausunnostaan, samoin Elisa Ferreiraa. Kaksi eh, erinomaista portugalilaista, jotka ovat tehneet yhteistyötä. Haluaisin muistuttaa, että Unkarin puheenjohtajakaudellahan unkarilaiset eh, kollegat eh, tekivät paljon työtä kuuden toimenpiteen paketin suhteen. Tuolloin tehtiin hyvin selväksi, että Euroopan täytyy huolehtia siitä, että tästä kriisistä selviydytään. Minulle siis talouden ohjausjakso on tärkeä osa pakettia taloushallinnon vahvistamisen suhteen myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Paljonhan on jo sanottu monia päätöksiä tehty muun muassa toimielintemme tulevaisuuden suhteen ja katson, että tätä talouspoliittista vuoropuhelua ja sen koko prosessin parlamentaarista ulottuvuutta valvontaa on vahvistettava ja tätä vuoropuhelua tulisi luonnollisesti käydä ennen vuosittaisia kasvu kertomuksia ja myös ennen kuin neuvosto aina prosessin päätteeksi julkaisee maakohtaiset suosituksensa. Tätä välinettä ei tunneta kovin paljon ja luonnollisesti sen läpinäkyvyyttä ja myös vastuukysymyksiä on vahvistettava. Muutenhan se vain kasvattaa kuilua toimielinten ja kansalaisten välillä ja on hyvin tärkeää, että mainitaan tässä kansalaiset Haluaisin myös muistuttaa MEPPien ja kansallisten parlamenttien kollegojen mahdollisesta kokouksesta, joka voitaisiin pitää aina alkuvuonna ennen Eurooppa-neuvostoa. Näin voitaisiin vahvistaa myös tätä näkyvyyttä. Joten kiitos paljon tekemästäni työstä. Sitten DAF olkaa hyvä. Kiitos. En ole ihan varma, tarvitaanko tähän toimijoiden välistä sopimusta. Meillähän on puitesopimus siitä, miten tehdään yhteistyötä muiden toimielinten kanssa. Enkä pitäisi järkevänä sitä, että meneteltäisiin sillä tavalla, että kun puhutaan ohjausjakson valvontatoimista – tarvittaisiin eh, monimutkaisia toimintajärjestelyjä. on syytä huolella tätä asiaa tarkastella ja olla yhteydessä asiasta myöskin Ekon valiokunnan kollegoihin, jotta ymmärretään hyvin, mitä mieltä he asiasta ovat. Ja tämä eh, mietintö on nähtävä myöskin eh, osana tätä kahden sopimuksen pakettia, jolla pyritään siis vahvistamaan eh, mahdollisuutta mm, paremmalle parlamentaariselle mm, vaikuttamiselle. Mutta ehkä voidaan asiaan vielä palata uudelleen. Ja ähm, ehkä Paulo onnistuu minutkin vielä vakuuttamaan. Itse katsoisin, että äh, tässä ei kuitenkaan tällaista varsinaista toimielinten välistä erityissopimusta tarvittaisi. En tiedä, haluaako Ransel vielä käyttää puheenvuoron. Ihan lyhyesti, olkaa hyvä. Äh, Ihan lyhyesti, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin lämpimästi kiittää kollegoiden puheenvuoroista ja tulen nämä puheenvuorot huomioimaan. Kurmain Dafin puheenvuorot. Varmasti on syytä tätä asiaa vielä huolella tarkastella. Tärkeää on, että puitteet ovat selvät, jotta kansalliset parlamentit hyvin ymmärtävät, mistä tässä on kyse. Ehkä nykyisellään vielä parlamenteissa ei oikein hyvin ymmärtää sitä, mistä on kyse eurooppalaisessa ohjausjaksossa. Ja tärkeää olisikin ajoissa hoitaa tiedotukseen liittyvät kysymykset. Ei tässä silloin vielä toimivaltuuksista niinkään puhuta vaan on ymmärrettävä, että parlamenteilla tulisi voida olla suurempi mahdollisuus vaikuttaa myöskin siihen, miten politiikkaa tehdään EU:ssa. Ja kun puhuin toimielinten välistä sopimuksesta, niin mainitsin sen siksi, että varmistettaisiin se, että asiat todellakin hoidetaan selkeästi ja hyvin ja varmistetaan myöskin se, että kansalliset parlamentit ovat mukana mutta sinällään suhtaudun kyllä asiaan avoimesti. Voimme jatkaa vuoropuhelua tältä pohjalta e, ilman muuta. Kiitokset. Näin siis menetellään Ekon valiokunnan menettelythän ovat nopeita ja meidän tulee nyt poikkeuksellisesti 21. tammikuuta jo eh, äänestää ja näin ollen tarkistuksen takaraja on 8. tammikuuta kello 12. Ja ehkäpä nyt voitaisiin ensimmäistä kertaa hyödyntää sähköistä allekirjoitusta tarkistusten hyväksymismenettelyssä. Eli 21. tammikuuta äänestys, äänestys kello 17 juuri ennen koordinaattoreiden kokousta siis, ja takaraja 8. tammikuuta ähm, tarkistuksille, ja ne siis hyväksytään sähköisten allekirjoitusten avulla. Ja nyt kokous päättyy tältä osin, ja koordinaattoreiden kokous kohta alkaa.